jos äh, tämän päivän äh, teksteihin ei ole huomioita, hyväksytyt tekstit toimitetaan asianmukaisille tahoille. Euroopan parlamentin istunto päättyy ja toivotan teille kaikille turvallista kotimatkaa. Kiitos.